tyhjää, hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus, jonka on esittänyt edustaja Innetfeld kohtaan johdantosan kappale B. Edustaja Innetfeld, olkaa hyvä. puhemies Niin, kiitos puheenjohtaja. Ehdottaisimme suullista tarkistusta, jossa poistetaan tämä johdantokappale, koska siinä viitataan mietintöön, joka julkaistiin ja se on julkaistu eilen. Mielestämme se on siis turha. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos näin ei ole, niin äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 581 ääntä puolesta hyväksytty. Wir kommen zum nächsten näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Pölyttäjiä koskeva EUn aloite. Tarkistus kaksi, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10, nimenuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 12. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme. No, tarkistetaan, jos niin haluatte. Tarkistus 12 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyytäisin, että äänestettäessä kättä nostamalla, niin nostatte käteenne kunnolla. Näin pääsemme kohtaan 11. Äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, vasta äänet tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta äänet, vasta äänet tyhjää, hyväksytty. Kohta 17 alkuperäinen teksti, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Sitten 19, tarkistus 3, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Arku, alkuperäinen teksti täten raukeaa. Me pääsemme tarkistuksen viisi. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 27. Alkuperäinen teksti. Nimenhuuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 43, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatossa kappale P kahdessa osassa, ensimmäinen osa. Me olemme päässeet jo eteenpäin. Siis johdatosan kappale P, ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa siis, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Johdantosan kappale Q, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Niin, anteeksi. Artikla 258. Olkaa hyvä. Jos täällä on tarkistusta, niin te ette voi vain jättää sitä huomaamatta. Ei niin voi tehdä äänestyksissä. Ich, ich habe, es ist die, die, die Abstimmung war. Äänestystulos oli selvä, joten tälle tarkistusvaatimukselle ei löytynyt pohjaa. Jos tilanne olisi epäselvä, niin äänestys uusittaisiin. Johdantosan kappale 6, Q, anteeksi, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Edustaja 213. Oui, moi qui suis à la place 213, monsieur le président. Niin tämä paikka 113. Siis työjärjestyspuheenvuoro. Puhemiehen tehtävänä ei ole päättää, tarkistetaanko äänestystulos vai ei. Työjärjestyksessä on kirjattu, että jos parlamentin jäsenet haluavat tarkistusta, niin heillä on siihen oikeus. Wenn Sie die Geschäftsordnung zitieren, muss ich Sie auch zitieren. No, työjärjestyksessä sanotaan, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa päätöksen tekee puhemies. Johdantosan kappale U, tarkistus 1, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale A, G, alkuperäinen teksti, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaäänet tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme koko tekstistä. Puolesta äänet, vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Kiitokset. Wir kommen zur Ermöglichung der digital Sitten terveydenhuollon digitaalinen muutos. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäistekstistä ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 11 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 12 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kolmas osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus neljä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Breyerin tarkistus. Breyer, olkaa hyvä. Yes, thank you. Based on rule... Niin, 180 artiklaa kohta neljä työjärjestyksessä. Sen perästä haluaisin pyytää vihreän ryhmän puolesta suuresta tarkistusta tarkistukseemme 6, 6 7 ja 9, jotta voidaan oikeastaan virhe. Ja mm, qualifier unanimized pitäisi vain olla näissä tarkistuksissa, eli toisin sanoen poistan, että pyydetään osodonomaiset tarkistuksissamme, ja tämä suullinen tarkistus vaikuttaa tarkistuksiin 6 kahdesti ja 7 ja 9 kerran. Ja sitä tarvitaan, jotta voidaan taata <clears throat> sairauksien luottamuksellisuus. Kiitos. Herzlichen Dank. Gibt es gegen diesen Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Täällä nyt ei riittävästi ja wir haben die nötige Anzahl. Niin vastaajia oli riittävästi. Eli tätä suullista tarkistusta ei hyväksytä. Olkaa hyvä. Mr. President, in this case, based on... Puhemies, tässä tapauksessa 5 työjärjestyksessä perusteella Ryhmäni puolesta haluaisin vetää pois tarkistuksen 67 ja 9. Okay, die Änderungsanträge sind zurückgezogen. Nämä tarkistukset on siis vedetty pois ja nyt äänestämme sitten tarkistuksesta kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kohta 25, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Tämä meni aika tekoksi, koska tuolta vasemmistosta kukaan ei nostanut kättä ylös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta 41, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten koko päätöshoimaesitys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli lämpimät kiitokset ja ne, jotka eivät jää tänne antamaan äänestysselityksiä, poistukaa nopeasti salista, jotta voimme jatkaa sitten pikaisesti äänestysselityksiin. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, aloittaisin nyt kernaasti äänestysselitykset. Ja Ja aloitamme päätöslauselmasta, joka koskee HLBTI-henkilöihin kohdistuvaa julkista syrjintää ja vihapuhetta. puheenvuoroa on pyytänyt Rova Benjo Aurelia. Hyvät kollegat, homofobiset teot ovat lisääntyneet yhteiskunnissamme. Verbaalisesta ja fyysisestä uhkailusta tulee joka päivästä elämää johtuen ihmisten sukupuolista suuntautumisesta, joten tänään meidän tämä on seurausta politiikastanne. Ikävää kyllä, teidän maahanmuuttopolitiikkanne on nyt tähän syypäänä. Monissa maissa homoseksuaalisuudesta määrätään kuolemanrangaistus, ja saksalainen tutkimus on osoittanut sen, minkä monet meistä jo tiesivät. Eli uskonnon ja homofobian välinen suhde. Kun näitä on homoseksuaaleja tai transseksuaaleja, heidän tilanteensa on nyt otettu tämän uskonnollispoliittisen toiminnan ponttimangeksi. Mutta tämän jälkeen Eurooppaan on saapunut valtavasti maahanmuuttajia maista, joissa uskonto on lakia tärkeämpää. Eli aikooko Meillä on niin paljon puheenvuoropyyntöjä, että pyydän teitä pitämään puheajoista kiinni. Herra Kelleher. I am saddened by the actions of certain members. On valitettavaa, että tietyt hallitukset kohtelevat HLBT-ihmisiä kuten tekevät, joten haluan osoittaa solidaarisuuttani näitä kansalaisia kohtaan hyväksymällä tämän tekstin. Kansalaisia ei voida erottaa toisistaan ja ajatus siitä, että voitaisiin perustaa tällaisia HLBTI-vapaita alueita on aivan Äh, häpeällistä ihmiskunnalle. HLBTI-ihmisillä on yhtäänlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin. Jos jotkut maat haluavat rajoittaa näiden kansalaisten oikeuksia, niin heidän pitää pohtia sitä, että onko tämä yhtenä mahdollista suhteessa unionin perusperiaatteisiin. Kansalaiset halusivat aikanaan hyväksyä maassa niin myöskin saman avioiset. avioliitot. On valitettavaa, että joissakin jäsenvaltioissa yhtäläisiä mahdollisuuksia ja samanarvoisuutta vastustetaan ja tällaista toimintaa emme voi suvaita. Herra Bompard. Puhemies. Heinäkuussa Gazeta Polska, yksi tärkeimmistä puolalaisista lehdistä, ja joka tukee hallitusta, ja Koitaroja, eli LGBT-vapaat alueet. Tämän jälkeen monet paikallisyhteisöt Puolassa ovat julistautuneet LGBTI-vapaiksi alueiksi. Ja tätä sitten kutsutaan tasa-arvoksi. Puola ei ole ainoa tapaus. Tämä on taistelu, jota Euroopassa käydään tasa-arvon puolesta, koska homofobia on lisääntynyt monissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa ja se on lisääntynyt myöskin Länsi-Euroopassa. Siellä vihateot lisääntyvät, syrjintä, loukkaukset, hyökkäykset, murhat. Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja ne, jotka hyökkäävät sukupuolivähemmistöjä vastaan, hyökkäävät myöskin naisten oikeuksia, maahanmuuttajien oikeuksia, talousoikeuksia, kulttuurioikeuksia vastaan. Jos hyökätään tiettyjä oikeuksia vastaan, silloin hyökätään kaikkia oikeuksia vastaan. Meidän täytyy tuomita tämä Puolan toiminta. Kiitos. Frau Sheila Ritchie. Kiitos. Sitten Rova Ritchie. Puhemies, kiitos. Seuraavat kommentit on esittänyt Puolan HLBT-yhteisön edustaja. Nyt on kuulija trendikästä olla gay-vastainen. Me emme tunne olevamme turvassa täällä. PIS-puolueen uusi huomioon kohdistaminen HLBT-yhteisön on tullut maahanmuuttajateeman sijaan. Fobian luonne on se, että aina valitaan uusi ryhmä, jota vastaan voidaan toimia. Alueparlamentin PAIS-jäsen, joka johti hbti vapaiden alueiden kampanjaa, niitä koskevia julistuksia, sanoi äskettäin, meille koko HLBTI-asia on jotain epänormaalia. Tässä on sairas vähemmistö yrittää pakottaa arvonsa terveen valtaverran päälle. Meille kerrottiin keskustelussa, että puolalaiset suvaitsevat homofobiaa. Eivät he niin tee. Frau Rosa D'Amato. Rova D'Amato. Kiitoksia. Vihan ilmapiiri, jota Puolassa on lietsottu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan, ja jotkut sitten puolustavat näitä fyysisiä ja verbaalisia hyökkäyksiä. Tätä ei voida hyväksyä. Tässä rikotaan kansalaisten oikeuksia Euroopassa ja Euroopan parlamentti on seurannut tilannetta ja myöskin komission ja neuvoston pitää tuomita tämä. Kannatan tätä päätöslauselmaa meidän täytyy vahvistaa direktiivi, joka liittyy syrjimättömyyteen. Se on nyt ollut 11 vuotta jumissa neuvostossa. Meidän täytyy suojella näitä ihmisiä näiltä rikoksilta, jotka pohjautuvat seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin. LGBTI-ihmisten oikeudet ovat perusoikeuksia, ja jäsenvaltioiden ja EUn on kunnioitettava niitä ja suojeltava heitä perussopimusten mukaisesti ja myöskin kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa ymmärrämme, että me olemme edelleen vaarassa ja myöskin oikeuksia pitää edelleen puolustaa. Eurooppa ei ole homofobinen, koittakaa muistaa se. Kiitos, Trova Shoidrova. Kolegyně a ja já mám Arvoisat kollegat, ymmärrän toki, että vammaisilla henkilöillä – on oikeuksia, vähemmistöillä pitäisi olla taattuja oikeuksia. Ja on tietenkin selvää, etten voi hyväksyä HLBTI-henkilöiden syrjintää. Sehän on perustuslain ja unionin per- perustamissopimusten vastaista. Ja tämä olisi myöskin Puolan perustuslain kanssa ristiriidassa. Jos ilmoitetaan, että jokin alue on HLBTI-vapaa, saattaa johtaa vihaan ja homofobiaan, ja sitä en voi hyväksyä. Toisaalta uskon kyllä, että tämä on asia, joka pitäisi ratkaista Puolassa. Ja olen vakuuttunut, että puolalaiset tulevat vastustamaan tällaista vihaa ja niin sanottua ideologiaa. Tästäpä syystä äänestin tyhjää. Kiitos, herra Hänen. Kiitos, varapuhemies. Jälleen kerran meillä on päätöslauselma, jota kutsutaan joksikin päätöslauselmaksi ja sitten sanotaan, että tästä äitiydestä, joka se teemana on, tarvitaan eurooppalaista ratkaisuja. Minusta on ollut aina eh, äärimmäisen hämmentävää, että hallitukset haluaisivat seksuaalisen suuntautumisen vuoksi syrjiä kansalaisia. Minä jo aikaisessa vaiheessa puhuin näistä asioista omassa maassani, mutta siitä tässä esityksessä ei ole kyse. Tässä on kyse vallan väärinkäytöstä, eurooppalaista tai jotain, jossa ei ole mitään perustetta perussopimuksessa siihen, että Bryssel sekaantuisi asiaan. Ja syy näihin jatkuviin esityksiin on tällainen hyvä signalointi, että voidaan sitten sanoa, että eksytset äänestetään vastainen sen vuoksi ja välittäisi homofobiasta. Ei ole näin, me pidämme tärkeänä oikeata menettelyä. On ihan hyvin mahdollista uskoa kaikkien kansalaisten oikeuksiin ja myöskin sitten kunnallisen demokraattisen menettelyyn. Kiitos, herra Jampaski. Kategorično ubedeno glasovak protiv rezolucije. Kiitoksia. Minä kategorisesti äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska siinä tuetaan tätä LGBTI-propagandaa Puolassa. EUn täytyy ymmärtää, että EUssa on edelleen maita, missä perhe on miehen ja naisen välinen liitto, jotka hankivat lapsia. EU:ssa on paljon tärkeämpiä asioita käsiteltävänä, eli käsitellään niitä asioita ja jätetään perhearvot ja perinteet jäsenvaltioille. Tämä sukupuoliseksuaalivähemmistöjen ideologian tuputtaminen ja se, että tämä lapsistrategia on tullut esille, niin se muistuttaa meitä vanhoista päivistä, jolloin diktaattorit pakottivat tällaisia strategioita. Joulu on tulossa ja tällainen ideologia on täysin mahdotonta hyväksyä. Edustaja Palmer. HLBTI on ideologia, se on tarkoitettu ihmisille ja se, mitä halusin sanoa. Tässä puhutaan homofobiasta urheilussa ja sellaisissa paikoissa, missä sitä nyt esiintyy, mutta täällä ei viitata siihen tärkeään rooliin, joka urheilulla on homofobia vastaisessa taistelussa. Me muistamme erilaiset sateenkaarikampanjat jalkapallo stadioneilla. Minä osallistun tällaisen hyväksynnän ohjausryhmässä, jossa pyritään tällaista monimuotoista lähestymistapaa vaalimaan, mutta urheiluareenat ovat usein homofobian areenoita, mutta myöskin siellä voidaan puhua yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta ja saada todellakin kampitettua niitä, jotka ovat homofobisia ajatuksia esittämässä. Rova Fox. Äänestin tyhjää päätöslautelmasta, koska siinä aloitetaan kriminalisoida vihapuhe, joka on ongelmallista. Ja herkkä asia, kuka päättää, mikä on vihapuhetta. Esimerkiksi uk monet äh, feministit ja lesbot eivät halua vahvistaa transgender ortodoksista ajattelua. Toiseksi EUn pyrkimykset äh, rangaista kansallisvaltioita ja niiden demokraattista päätöksentekoa, kun eivät sovi teidän ortodoksianne, niin ei auta tasa-arvoasiaa. Byrokraattinen pakottaminen ei ole poliittinen voitto. Päätöslauselmien, äh, päätöslauselmista päättäminen ei saa ihmisiä puolellemme. Edustaja Le Breton. Merci, monsieur le président Kiitos puhemies. Äänestin päätösasemaa vastaan, jossa tuomitaan Puolaa, koska mielestäni EU ei pidä puuttua näin jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. Tässä myöskin syrjittä, toimitaan syrjittävällä tavalla Puolan suhteen. Tässä nyt on jo diabolisoitu tämä maa, ja, koska siellä on kriminalisoitu seksuaalivalistus. Ja nyt hyvä hyökätään sitten näitä tarroja vastaan, joita on jaettu tietyllä alueella ja e joissa puhutaan LGBTI-vapaista alueista. Tietysti minä tuomitsen kaiken syrjinnän, joka pohjautuu seksuaaliseen suuntautumiseen, mutta tässä tapauksessa kyse on jostain muusta. Tässä kritisoidaan nyt sukupuoliideologiaa. EUn pitää puhua Puolan kanssa kunnioittavasti eikä heittää sille päin naamaa näin raakaa päätöslauselmaa arvoisa puhemies herra Lopez Kiitoksia. Meidän pitää ehdottomasti hyväksyä tämä päätöslauselma jossa vastustetaan vihapuhetta. Ja Euroopan parlamentti tekee historiaa. Nyt on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ja samoin perusoikeuskirja. Ja siinä kielletään syrjintä sukupuolisen suuntautumisen pohjalta täällä Euroopan parlamentissa saa sitten kuulla sitä, että kyseessä olisi ideologia. Ei tämä ole mikään ideologia. Vapaus rakastaa ilman syrjintää sukupuolisuutamisen pohjalta. Se on yksi perusoikeuksia EU:ssa. Ja jos joku maa vastustaa tätä, niin sen vähän vastustaa Eurooppaa. Nyt Stonewallista on kulunut 50 vuotta ja eilen tällä juhlistettiin kansainvälistä vammaisten oikeuksien sopimusta, niin Euroopassa on vielä paljon tekemistä. Ja sitä kun on 2020 strategiaa, meidän täytyy edelleen torjua syrjintää terveydenhuollossa ja työelämässä, mutta kaikkein pahin syrjintä on se, joka pohjautuu seksuaaliseen suuntautumiseen, ja se on Euroopan oikeuden vastaista. Kiitos. Mrs. Jackie Jones. Rova Jones. Thank you. Kiitoksia tuen tätä yhteistä päätöslauselmaa vihapuheisiin liittyen, riippumatta siitä, missä tämä tapahtuu, silloin kun kohteena ovat HLBTI-ihmiset. Ja minä olen solidaarinen tässä taistelussa, maailmanlaajuisessa taistelussa. Suvaitsevaisuus, siihen peräs perustuu EU nyt ja jatkossakin. Meidän täytyy yhdessä taistella juuri HLBTI-vihaa vastaan mitään vapaita alueita ei voida hyväksyä, ei EU:ssa eikä sen ulkopuolella. Meidän on valistettava ihmisiä ja vaalittava itsekunnioitusta, tervettä elämän äh, tapoja ja kunnioitettavaa toimintaa. Tämä on erittäin tärkeää kautta Euroopan yhtä lailla HLBTI ihmisten vapaata liikkuvuutta tulee vaalia, kuten perusoikeussopimuksessa sanotaan. Näitä oikeuksia pitää myöskin laajentaa. Kaikissa vapaakauppasopimuksissa pitää olla myöskin sisällä tällainen aiheeseen liittyvä arviointilauseke. Jos siitä syntyviä kriteereitä ei täytetä, niin sopimusta ei voida hyväksyä. Kiitos. Äänestin tätä päätöslausumaa vastaan, koska se ei ole homofobinen. Tai ei ole homofobista pitää parempana perinteistä perhemallia isä, äiti, lapsi. Ennen kaikkea äänestin sitä vastaan sen vuoksi, että Ermanetti on taas kerran osoittanut, että mikä hieno shown järjestäjä se tällä on. Homoseksuaalinen oikeuksia ei voimisteta niin, että äänestetään symbolisista päätöslauselmista ja puhutaan kauniita oikeuksia vahvistetaan niin, että nimitetään johdonmukaisesti ne, jotka oikeuksia rikkovat. Nämä eivät ole eurooppalaisia kansoja, jotka kieltävät oikeudet. Ne ovat niissä kulttuureissa, joista tuodaan miljoonia tänne Euroopan ja jotka täällä sitten jatkavat <clears throat> homofobisia käytäntöjä. Tämän täytyy loppua. Lopu, tämän täytyy loppua, jos, jos halutaan lopultakin ottaa homoseksuaalinen oikeudet vakavasti. Rova Bruna. Kiitoksia. Meidän täytyy tuomita väkivalta, joka kohdistuu sukupuolivähemmistöihin, mm. mutta teksti, josta äänestin tänään, instrumentalisoi tämän ongelman. Päätöslauselma on taas mahdollisuus hyökätä puolen hallitusta vastaan, joka toisissa asioissa ei ole toiminut Euroopan toimivalla tavalla. Ja tässä myöskin puhutaan homofobiosta ja LGBTI-ideologian torjunnasta. Ja siitä, että vastustetaan sukupuoliteoriaa. Tässä pidetään populisteja vastuullisina tästä vihapuheesta, mutta tätä ei yhdistetä mitenkään maahanmuuttoon tai islamiin tai siihen, että homofobia on lisääntynyt Euroopassa, vaikka tilastot osoittavat tämän. Me torjumme kaiken väkivallan homoseksuaaleja kohtaan, mutta emme hyväksyä sitä, että tätä aihetta käytetään teidän oman ideologianne eteenpäin viemiseen ja te hyökkäätte jälleen Puolan hallitusta vastaan, joka on demokraattisesti valittu. Kiitos. Kiitoksia. Herra Vrudzinski. Kiitos kovasti puhemies. Hyvät kuulijat. Minulla oli kunnia sisäministerinä olla piispuolueen hallituksessa, siinä hallituksessa, joka, jota näin, epä, jota näin epäviisaasti vastaan hyökätään. Nyt kun kuulen vasemmiston edustajilta, että se mitä Puolassa PIS hallitus diskriminoisi halpeita ihmisiä niin haluan sanoa, että sisäministerinä ja poliisi olemme aina suojelleet ihmisiä, jotka ovat tuntuneet olleensa uhattuina. Minulle, minun hallitukselleni niin puolueelle ei ole pienintäkään merkitystä sillä, että mitä seksuaalista suuntautumista kansalainen edustaa. Kaikki kansalaiset ansaitsevat suojaa myöskin homoseksuaalit. Nämä höpö, höpö puheet ja epätotuudet on häpeä, että niissä inspiraationa on olleet myös vasemmiston puolelliset edustajat. He päinvastoin kuin te, tietävät, mitä olevat valehdelleet. Kukaan ei vainoa homoseksuaaleja Puolassa nykyään, ei seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Tämä on ihan täyttä hölynpölyä ja valetta. Kiitos kovasti. würde bitte die besucher bitten von beifallskundgebungen abstand zu nehmen. Pyytäisin, että emme anna suosionosoituksia, jos työjärjestyksen mukaan se ei ole sallittua lehtereiltä. Sitten edustaja Horwood. Mr. President, I'm pleased to express my strong Kiitoksia. Ehdottomasti haluaisin tukea päätöslausumaa, joka tänään hyväksyttiin, jossa torjutaan sukupuoli- ja syrjintä ja vihapuhe. Ja konservatiivikollegoille haluaisin sanoa, että meidän täytyy ottaa esiin nämä Puolan tapaukset. Siellähän nyt on tämä erikoinen tapaus. Varsovan reformikirkko joutuu nyt syytteeseen ainoastaan, että se on tukenut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä Varsovassa. Eli tällainen syytteen asettaminen ei millään tavalla noudata EUn arvoja. LGBT Ihmisoikeudet ovat ihmisoikeuksia ja niitä täytyy kunnioittaa. Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Seuraava esityslistan kohta. globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus. Ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt eh, Rova Obri. Merci beaucoup. Depuis 2002... Kiitoksia. Vuodesta 2002 Eli 700 miljardia euroa on maksettu lisäveroja. Kering, Gucciin ja Saint Laurent omistaja olisi pitänyt maksaa 2,7 miljardia enemmän veroja. Miksi ylikansalliset yritykset eivät maksa veroja? Koska pitäisi olla idiootti ja maksaa veroja, kun on kuitenkin suunnitelmia, joiden kautta voi välttää veroja. Tämänhetkinen tilanne on johtanut taisteluun, jota EU käy, mutta ei ole pystynyt poistamaan tätä ongelmaa. Jäsenvaltioilla on historiallinen mahdollisuus olla mukana OECD-neuvotteluissa, jotta voidaan uudistaa verosääntöjä, joka mahdollistaa sen, että ylikansalliset yritykset eivät maksa oikeudenmukaisesti veroja. Parlamentin pitää nyt olla kunnianhimoinen ja tukea oikeudenmukaista verotusta ylikansallisten yritysten osalta. Mutta tämä ei riitä, jos ei ole verotuksen avoimuutta tai jos meillä ei ole luetteloa veroparatiiseista, niin ylikansalliset yritykset edelleen kiertävät verosääntöjä ja Euroopan kansalaiset maksavat siitä. Kiitos. Kiitos, herra Polchak. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v daňových otázkách vel... Kiitoksia, herra puhemies. Yritän olla tarkkana, kun puhun verotuksesta. Harvoin äänestän verotukseen liittyvän konsolidoinnin tai yhdenmukaistamisen puolesta, sillä minun mielestäni tämänhetkinen tilanne on tyydyttävä. Mutta tämän päätöslausumatekstin voin kyllä hyväksyä. Ensinnäkin siitä syystä, että perinteinen vasemmisto on ehdottanut jotain sellaista, mikä ei ole mennyt läpi vähimmäisverokanta. Ja mitä tulee talouden digitalisaatioon, niin sehän vaatii kaikkien ponnisteluja. Tällä saralla on havaittavissa juuri veroparatiisien hyödyntäminen. Tästäpä syystä olenkin tyytyväinen siihen, että digitaloutta käsitellään kokonaisuutena Euroopassa ja siksipä tuin tätä tekstiä, kun vasemmisto tätä ei onnistunut tekemään. Kiitos, herra Miller. Kiitos, puhemies. Tuin esitystä, koska mielestäni pitää pyrkiä kaiken keinoin siihen, että voidaan veropetoksia torjua, niin kutsuttua luvaa kirjanpitoa. Jäsenvaltiot komissioiden pitäisi vastata haasteeseen, jotta voidaan tehokkaasti verottaa digitaalitaloudessa. Täytyy lopultakin lopettaa se tilanne, jossa digitaaliyhtiöt saavat valtavia voittoja, mutta eivät eh, maksa siitä mitään veroja vain sen vuoksi, että niiden toimipaikka on EUn ulkopuolella. Olen sitä mieltä, että kun yksimielisyyttä puuttuu jäsenvaltioiden keskuudessa, niin täytyisi soveltaa sellaista menettelyä, jossa voidaan äänestää määräenemmistöllä verotuskysymyksissä. Kiitos. Herra Kelly. Seuraava. Uh, Pidän hyvänä tätä aloitetta uudessa parlamentissa tässä vaikeassa kysymyksessä, mutta ikävä kyllä en pystynyt tukemaan päätöslauselmaa. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys. OECDssä neuvotellaan edelleen näistä asioista ja mietitään ratkaisuja digitaalisten yrityksen oikeudenmukaiseen verotukseen. Pidän hyvänä sitä, että pyritään tehdä verojärjestelmistä oikeudenmukaisempia jäsenvaltiossa. Yritysten pitää maksaa veronsa, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että, että monet digitaaliset yritykset ovat luonteeltaan kansainvälisiä. Ja tästä syystä meidän täytyy tukea globaaleja yrpimyksiä OECDn tasolla löytää ratkaisuja tähän ongelmaan ensi vuoden loppuun mennessä. EUn yksipuolinen toiminta on vahingoittanut kilpailukykyämme ja voidaan katsoa, että tämän hyökkäys Yhdysvaltojen yrityksiä vastaan, joka saattaa johtaa kostotoimiin. Meidän täytyy jatkaa rakentavaa keskustelua tästä asiasta. Se on tärkeää seuraavan vuoden aikana. Kiitos. Kiitos. Tullaan seuraavaan esityslistan kohtaan. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla. Puheenvuoron pitää nyt kollega Lopes Aguiar. Kiitoksia. Tänä aamuna täällä paikalla oli puheenjohtajat neuvostosta ja komissiosta. Neuvoston päätelmät, nyt kun on kulunut 10 vuotta Lissabonin sopimuksesta ja perusoikeuskirjasta. Ja jotkut miettivät, millä tavalla neuvosto ei ole ottanut huomioon Maltan tilannetta, jotta sanovat, että no miksei ole otettu huomioon Unkarin kysymystä tai sitten Puolan tilannetta. Komissiohan ryhtyy siinä toimiin parlamentin tuella. Ainoa tapa, jotta neuvosto tekisi työnsä sen jälkeen kun parlamentti on tehnyt omansa, niin siellä pitää hyväksyä oikeusvaltio, demokratia ja perusoikeussäännöt, jotka on hyväksytty kansalaisvapauksien valiokunnassa, joista äänestettiin täysistunnossa. Se on objektiivinen mekanismi ja kaikkien jäsenvaltioiden on silloin pakko noudata oikeusvaltioperiaatteita. Eikä voida hyväksyä sitä, että nyt kun keskustellaan budjetista ja uhataan kohesiopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa, niin ei voi olla niin, että näitä rahastoja käyttävät ne valtiot, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta. Edustaja Tomts. Herra puhemies, kiitoksia. kuulin tällaisista veroparatiisiväitteistä. Paikallinen politiikka on varmaan vielä pahemmassa jamassa kuin voimme uskoakaan. Murhaväitteitäkin on olemassa jopa presidenttikansliaan asti on olemassa jotain näyttöä. Unkaria on pyritty tukemaan pitkän aikaa juuri niitä, jotka olivat toisella puolella. Pohdittiin sitä, että miten hallitusta tulisi rangaista, jos eivät toimi, kuten me haluamme. Tässä on kyse kaksinaismoraalista, mutta oikeusvaltion periaatetta ei loukata ainoastaan Unkarissa, vaan muuallakin. Tästäpä syystä toivoisinkin, että komissio lähtee perinpohjaisesti arvioimaan kaikkia maita. Kiitoksia. Edustaja Pospisil. Kiitos. Tuin tätä päätöslauselmaa, koska mielestäni journalistin murha liittyen eurooppalaisiin arvoihin yhdessä jäsenvaltiossa on niin kauhistuttava rikos, että on asianmukaista, että asia käsitellään. Emme ole lainvalvontaviranomainen, emme voi sekaantua Maltan äh, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, mutta oikeusvaltio ja sen periaatteet ovat eurooppalaisia periaatteita, joten on moraalinen velvoitteemme sanoa, että kyllä, seuraamme sitä, miten tuomilaitos ja poliitikot tutkivat tapauksen ja teemme parhaamme, jotta rikoksentekijät saadaan oikeuden eteen ja rangaistuksensa. Ja vaikkakin rikoksen tekijät olisivatkin poliittisista piireistä, jotka tunnetaan. Bardzo dziękuję. Kiitos, puhemies. Tietysti tuin päätöslauselmaa. Sen sijaan tilanne, jossa demokraattisessa valtiossa joka on jäsenvaltio, murhataan toimittaja, niin on, on hyvin järkyttävä takaus. Paljon on vielä kysymysmerkkejä. Mutta kohta kahdeksan otan sen esille. Koska siellä sanotaan, että kun Malta ei ole äh, toteuttanut oikeuslaitosta talvella yhtymäkohta artiklaan 7. Meillä on siis Pariisin kaduilla, jossa mielenosoittajat kohtaavat, loukkaantuvat poliisin toiminnan vuoksi Barcelonassa samanlaisia tilanteita. Mikään näistä maista ei ole toteuttanut artiklaa 7. Mutta tätä artiklan 7 menettelyä sovelletaan minun maahani sen vuoksi, että uudesta oikeuslaitosta jonka juuret ulottuvat totalitaarisen valtion kommunismin aikana. E- jonkunlaista loogista epäjohdonmukaisuutta tässä kyllä on. Kiitos kovasti. Danke vielmals, wir kommen. Kiitos kovasti. Sitten pölyttäjiä koskeva EUn aloite. Ja tässä puheenvuoro on pyytänyt herra Kelleher. All pollinators is a key uh, issue of importance to the public. Pölyttäjien ja mehiläisten tilanne. Production Tämä on tärkeää maataloudelle, ruoan tuotannolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Mehiläisten ongelmat ovat todella herättäneet kiinnostusta. Kansalaiset ovat huolestuneita. Meidän täytyy lainsäätäjinä toimia sen mukaisesti ja vastuullisesti. Minun maassani on perustettu uusi yhteisö, jonka tarkoitus on nimenomaan suojella mehiläisiä. Ja mehiläishoitajien yhdistykset, yhdistyksen on perustanut pariskunta nimeltä Lo, ja se, he aikovat tehdä kaikkensa, että mehiläisten tilanne paranisi. Tällaiset yhteisöjen aloitteet ovat nyt leviämässä Irlannissa ja muualla Euroopassa, ja on tärkeää, että tuleva yhteinen maatalouspolitiikka suojelee mehiläisiä ja mehiläishoitajia olisi ehkä unelmallista, mutta minä toivoisin, että jokaisella maatilalla olisi yksi mehiläispesä ainakin. Edustaja Melän, olkaa hyvä. Puhemies, minä tuin tätä tekstiä äh, vakaumuksellisesti. Olemme saaneet huolestuttavia tietoja Euroopan pölyttäjätilanteesta ja myös maailmalta. Tämä teksti on tiukennus komission alkuperäiseen ehdotukseen vuodelta 2018 pölyttäjistä. Tämä johtuu siitä, että tilanne on katastrofaalinen. Hyönteiset kuolevat ja tämä uhkaa yhteiskuntiamme, ekosysteemiä ja yleisesti luonnon monimuotoisuutta. Maataloustuotanto on hyvin riippuvainen pölyttäjistä ja tämä on ikään kuin ilmainen palvelu, jonka mehiläiset meille tarjoavat. Jos ne katoavat, niin koko talous romahtaisi ja maatalous etunenässä. Kiina, Kiinassa on käynyt jo niin, että hyönteiset ovat äh, hävinneet ja siellä täytyy tehdä sitten käsityönä pölytystä. Meillä on kollektiivinen yhteisvastuu tukea kaikkia niitä ratkaisuja, jotka takaavat äh, pölyttäjien eloonjäämisen jäämisen. Kiitos. Danke, Frau Michaela Šojdrová. Děkuji, dámy a pánové, já nebudu opakovat to, co jsem řekla. Kiitos. Minä en toista sitä, mitä jo sanoin, kun keskustelimme tästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Ähm, esittelijää ja haluaisin onnitella koko tiimiä. Olen hyvin tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on antanut näin laajan tuen tälle tärkeälle mietinnölle, joka sisältää ihan konkreettisia esimerkkejä siitä ja aloitteita, kuinka pölyttäjiä voitaisiin suojella. Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että pölyttäjiä tulee suojella. Kysymys ei ole ainoastaan luonnon monimuotoisuudesta, vaan monesta muustakin asiasta. Kyse on maataloustuotannon tulevaisuudesta ja että maataloustuotantoa voidaan Euroopassa jatkaa. Pölyttäjien populaatiot ovat vähentyneet kaikkialla ja tämä vaikuttaa suoraan väheneviin satoihin. Maanviljelijöitä ei pitäisi pitää tässä rikollisina, vaan maanviljelijöitä pitäisi tukea, jotta he voivat pitää maaseutualueita hoidettuna. Paljon torjunta-aineita nyt käytetään liikaa ja niiden käyttöä pitäisi rajoittaa. Kiitos puhemies. S ja Dn varjoistelijana, S ja Dn taholta tämän aiheen hoitajana haluaisin kiittää Euroopan parlamentin täysistuntoa siitä, että se tuki meidän ehdotustamme ja hyväksyi suurella enemmistöllä meidän äh, lausuntomme, joka liittyi unionin aloitteeseen pölyttäjistä. Tänään keskustelussa huomasin että on niin tärkeää, miksi täytyy hyväksyä tämä, tämä mietintö. Ja todellakin perustavanlaatuisesti parlamentin äh, lainsäädäntö tehtävä ja, ja myöskin komission tietä ajatellen tarkasteli nimenomaan tätä kysymystä. Nyt haluaisin vielä lisätä tähän sen, että meidän pitää ottaa vakavasti tämä uusi vihreän kehityksen sopimus ei pelkästään täällä parlamentissa, vaan myöskin yksityishenkilöinä. Meidän pitää muuttaa tapojamme, meidän täytyy muuttaa päivittäisiä, tähän asti totuttuja toimintojamme. Näin on. Tämä on hyvin tärkeää myös pölyteen kannalta ja hyvin tärkeää yksityishenkilönä ja päätöksentekijänä. Tästä syystä tuin tätä ratkaisua. Aleksandra. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vondra. Pane předsedo, často tu varuji před unáhlenými... Puhemies, Usein varottelen sellaisista toimista, jotka ovat ideologisia ja liian hätäisiä. Kymmenen vuotta sitten tämä parlamentti hyväksyi vihreän ideologian pohjalta toimintoja. Haluttiin ikään kuin rapsia kasvatettavaan kaikkialla. Tämän aloitteen pohjalta jotkut ovat rikastuneet Mehän puhuimme tästä myös eilen illalla. Käytetään eh, torjunta-aineita, esimerkiksi Roundupia pelloilla, ja miljoonat eh, pölyttäjät ja hyönteiset eh, kuolevat. Sen takia kannatan tätä aloitetta, mutta ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan parlamenttikin on syyllinen tässä. Herr Chambaski. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Czambatski. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Mehiläiset ja niiden hyvinvointi on erittäin tärkeää ei ainoastaan minulle ja minun maamiehelleni Bulgariassa, vaan koko Euroopassa. Tästä syystä olen tukenut päätöslauselman luonnosta. Torjunta-aineiden kielto on aivan olennainen väline, mutta meillä täytyy olla myös realistiset odotukset. Meidän täytyy perustaa toimintamme tieteelliselle tiedolle Muuten emme saa hyviä tuloksia aikaan. Tekstissä on joitakin vähän äärimmäisiä linjauksia, nimittäin jotkut torjunta-aineet ovat kyllä ihan turvallisia ja niitä voidaan kohtuudella käyttää. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tietyt torjunta-aineet eivät haittaa pölyttäjiä. Meidän täytyy tukea ja suojella mehiläisiä, mutta pitää huolta myös maanviljelijöiden asemasta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pospisil. pane předsedající já pouze řeknu co říkali moji kollegové. minä vain toistan sen mitä kollegat jo ovat sanoneet. Tämä aihe näyttää ensisilmäyksellä sellaiselta, että se ei mitenkään kuulu Euroopan käsittelyssä oleviin aiheisiin. Se on aika vaatimaton aihe, mutta samaan aikaan se kuitenkin on erittäin tärkeä. Ja siksi on hyvä, että Euroopan parlamentti käsittelee pölyttäjien kysymystä käsittelee mahdollista katastrofia, joka voi aiheutua maaseudulle ajatellen sitä, että menetettäisiin pölyttäjät ja mehiläiset. Tämä voi olla taloudellisesti todella vakava asia. Tästä syystä minä tuin tätä päätöslauselmaa, koska halusin todellakin estää sen, että euron maatalous heikkenee ja että tulee. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten terveydenhuollon ja hoitoalan digitalisoituminen. Ja ensiksi rouva Melään Joel, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Puhemies, on selvää, että terveyspalveluiden digitalisaatio on väistämätöntä. Teknologian edistys, osaamisen laajentuminen ihmiskehosta on nyt sillä tasolla, että Seuraava vallankumous on luonteeltaan digitaalinen. Tällä alalla noin 10 prosenttia e- EUn BKTstä käytetään äh, tähän haasteeseen ja se on oleellisen tärkeää. Sitten tietojen keruu äh, on suuri haaste ja myös äh, tarve. Me tarvitsemme kuitenkin tiettyjä suojasääntöjä. Tiedot